Os nuk. Thank you very much. Jó reggelt kívánok! Magyarul fogok beszélni. Megnyitom az ülést. A rend... Tänään puhun Unkaria ja avaan istunnon. Esityslistalla on suullinen kysymys ammattipätevyyden tunnustaminen